Pan przewodniczący! Good morning, colleagues. Hyvää huomenta, hyvät kollegat, olkaa hyvät ja istuutukaa. Otwieram Istunto avataan. Ensimmäinen kohta esityslistallamme on Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmät 28. 29. lokakuulta ja talouden ohjaus ja hallinta on toinen aihe. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi tähän täysistuntosaliin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Herman van Rompään, ja Euroopan komission puheenjohtajan Jose Maria Barroson. Meillä on läsnä myös puheenjohtaja, maan edustaja, Belgian edustaja ja myös useita komission kollegion jäseniä on paikalla. Haluaisin avata tämän keskustelun niin, että ensin kuullaan Herman van Rompäyn puheenvuoro. Mr. President, dear colleagues. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. 28. ja 29. lokakuuta järjestettiin Euroopan neuvoston kokous ja siellä keskityttiin Euroopan unionin talouden hallintaan.